edustajan julkilausuma. Ja kyseessä on siis Venezuelan tilanne. Mutta tähän alkuun, ennen tätä keskustelua, haluaisin toivottaa Rova Mitsi Capriles de Letseman tänne tervetulleeksi. Hän on ollut kandidaatti Saharovin palkinnolle ja hän kuuntelee tätä Venezuela-keskustelua täällä. Hän on Venezuelan delegaation jäsen. Tervetuloa. No niin, ja nyt sitten pyydän jälleen kerran, että ministeri Kundes käyttäisi puheenvuoron komission nimissä. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, kiitoksia oikein paljon ja tervetuloa myöskin Venezuelan valtuuskunnalle. Kiitos siitä, että Venezuela on esityslistalla tänään kaksi kuukautta sen jälkeen, kun siellä läpikäytiin vaalit 6. joulukuuta, niin on tärkeää katsoa, että millainen vaikutus näillä vaaleilla on ollut taloudelliseen äh, ja poliittiseen tilanteen tässä maassa, jossa poliittinen tilanne on erittäin hankala. Mutta on hienoa, että parlamentti on kiinnittänyt jatkuvasti huomiota viimeisen kahden vuoden aikaan huolestuttavaan tilanteeseen, koska 43 äh, ihmistähän kuoli 2014 alkuvuodesta erilaisissa protesseissa. Ja päätöslauselma antoi osvittaa siitä, että kriisi voidaan ratkaista ainoastaan rakentavalla, rauhallisella dialogilla ja ihmisoikeuksien ja perustuslain kunnioituksella. Vaaleissa äänestettiin erittäin paljon ja suurin osa Venezuelan kansalaisista antoi selkeän mandaatin hallitukselle, parlamentille tehdä poliittisia päätöksiä, jotta haasteisiin voitaisiin puuttua. Venezuelan kansalaiset kärsivät, kärsivät turvattomuudesta, väkivallasta ja Karakas on kaupunki, missä on eniten murhia per capita maailmassa ja kidnappauksia ja muita rikoksia tapahtuu entistä enemmän. Sieltä puuttuu hyvin paljon lääkettä, ruokaa ja terveydenhuoltoa. Kun äänestys tapahtui hyvin rauhallisesti. 6. joulukuuta ihmiset ovat nyt vaatineet poliittista vastautua näihin haasteisiin. Kaikki poliittiset toimijat ja instituutiot ovat tilanteessa, että niiden täytyy kunnioittaa tätä demokraattista äänestystä ja myöskin tämänhetkisen hallituksen legitiimiyttä. Nyt täytyy tehdä yhteistyötä, löytää toimivat pragmaattiset ratkaisut näihin vaikeisiin haasteisiin. Ideologiset konfrontaatiot tai instituutioiden toimimattomuus ei auta tässä – tässä nyt kun kaikki resurssit loppuvat ja öljyn hinta ei tule tästä nousemaan, inflaatio ja puutteet vain kärjistyvät. Nyt tarvitaan aloitteita institutionaaliselle vuoropuhelulle ja, että, ja tätä nyt on vaadittu täytäntöönpanon tasolta tarvitaan avoimuutta kompromisseille ja uusille ratkaisuille ja näitä täytyy pohtia hyvin varovaisesti ja myöskin sitä, mikä ei ole toiminut. Ja edelleen täytyy muistaa erilaiset mielen, eri mielenosoittajat, jotka edelleen ovat vankiloissa ja joilla esimerkiksi Leopoldo Lopes, joka häntä täytyy suojella, hän oli väkivallan uhri ja täytyy varmistaa, että ne, joita, joita protestien että ne saavat nopean, nopean oikeudenkäynnin, nämä ihmiset, jo, siis, joita syytetään. Moni, todellisuus on erittäin monimutkainen ja toimenpiteisiin täytyy ryhtyä molemmilta puolelta, sekä lainsäädännön, opposition että hallituksen puolelta. Täytyy harjoittaa rakentavaa yhteistyötä ja myöskin kunnioittaa Venezuelan perustuslakia. Perustuslaki tarjoaa hyvät rauhalliset puitteet niin, että Venezuela voi toimia demokratiana. Ne, jotka haluaisivat käyttää rinnakkaisia rakenteita, niin heillä on hyvin vahva vastuu. Ja jos nyt sitten edelleen dialogia puuttuu, on olemassa riski sille, että protestit jatkuvat kaduilla ja että tulee väkivaltaisia yhteenottoja, jotka voivat nopeasti lähteä käsistä. Me tiedämme, että yhteiskunta on polarisoitunut ja tästä ei ole pakotietä. On olemassa historia. Molempien osapuolten täytyy hyväksyä, että toisella osapuolella on roolinsa, koska kumpikaan osapuoli ei voi ratkaista monia kriisejä yksin. Tämä on se viesti, jonka Eurooppa on antanut venezuelalaisille ystävillemme. Dialogi on ainoa tapa edetä. EU-jäsenvaltiot e tekevät yhteistyötä Brysselissä ja Karakasissa ja me olemme myöskin mukana kansallisissa järjestöissä ja yhteistyön maiden kanssa. Eurooppa on huolissaan siitä, että yli puoli, koska siellä on yli puoli miljoonaa eurooppalaista, siellä on hyvin paljon investointia. Euroopan unioni on myöskin huolissaan paikallisesta vakaudesta ja millainen vaikutus tilanteen pahenemisella on alueisiin. Eurooppa tekee paljon yhteistyötä turvallisuudessa, kaupassa, ihmisoikeuksien rikkomisen torjunnassa, huumekaupan torjunnassa. Nämä ovat tärkeimmät yhteistyöalueet. Tarkoituksena on myöskin parantaa yhteistyötämme Venezuelan kanssa ja me tiedämme, että monet Venezuelan kansalaiset katsovat Euroopan unionin suuntaan hyvänä ystävänä, joka voi auttaa rakentamaan hyvinvointia taloudessa. Ja me olemme tehneet tämän tarjouksen sekä Brysselissä että Karakasissa eri kontaktien aikana. Tämä on myöskin viesti, jonka olen ilmaissut julkilausumissa. Haluaisin nyt käyttää tässä tilanteen hyväkseni kiittää vahvasta tuesta, jonka olen saanut tästä talosta ja kiitoksia tästä. Kiitos. And now we'll ask, uh, Mr. Gonzalez. Ja nyt sitten eh, edustaja Gonzales puolitoista minuuttia. Kiitoksia arvon ministeri. Venezuela oli jossain vaiheessa toivon ja eh, demokraattisen kehityksen eh, symboli, mutta Chavezin hallitus jätti jälkeensä vain raunioita. On ihmeellistä, miten kymmenessä vuodessa voidaan romahduttaa rikas maa kun johtajat eivät ole rehellisiä. Tämä ei ole vallankumous, tämä on tuho kun 93 sadasta lääkkeestä puuttuu apteekeista. Kyseessä ei ole vallankumous, vaan tuho. Kun lapset näkevät nälkää, kun kadulla yksi ihmiselämä on vähemmän arvoinen kuin ö, bensakanisteri, niin silloin kyse ei ole vallankumouksesta, vaan maan tuhoutumisesta, kun rehelliset ihmiset ovat vankilassa ja sitten rikolliset tekevät kadulla omaa omia liiketoimiaan aivan vapaasti. Kyseessä ei ole vallankumous, vaan valtion tuho. Nyt kansalaisten tuulet puhaltavat Venezuelassa ja Chavezin kannattajat tulevat näkemään, miten demokratia tulee muuttamaan Venezuelan hallituksen. Esimerkiksi Mitsi Caprillis, Maria Colina, Mari, monet rohkeat naiset ovat saaneet aikaan sen, että vapaus kohta vallitsee Venezuelassa. Antonio Ledesma sanoi, ettei vapaudesta voi neuvotella. Vapaus ei ole neuvottelun asia, oikeus ei ole neuvottelun asia. Venezuela ei ole neuvottelun asia. Tämä on aivan totta. Euroopan unioni tietää, että Venezuelan kanssa on aina oltava rohkean Venezuelan kansan rinnalla. Minä en tiedä, onko Venezuelassa kaksi osapuolta. Jos on, niin silloin toinen niistä ö, käyttää hyväkseen valtaa ja toinen istuu vankilassa. Kiitoksia herra Gonzales. Täällä on sininen kortti edustaja Sandra Rodriguezilta. Hyväksyttekö sen? Olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitos puhemies. Arvoisa Pons, minusta olisi mukava, jos selittäisitte meille, miksi Gal- Galisiassa Espanjan, Espanjan alueella myöskin on nälkäänäkeviä lapsia ja miksi esimerkiksi Espanjassa on ammattiyhdistysliikkeen edustajia, joita uhkaillaan, jotka joutuvat vankilaan. En Venezuela hay una... Venezuelassa on vankila, jonka nimi on La Tumba eli hauta. Ja eilen siellä sinne suljettiin yksi opiskelija ilman oikeusprosessia. Hän asuu ilman auringonvaloa viisi kerrosta maan alapuolella, eikä hän edes tiedä paljonko kello on, eikä hän tiedä kuinka kauan hän siellä joutuu olemaan. Kyllä minä nyt häpeän teidän puolestanne tuota teidän kysymystä. Minä jätän mieluummin vastaamatta siihen. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi edustajaa Horegi. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluan toivottaa Rova Gabrielisin ja muut Venezuelan edustajat tänne tervetulleeksi ja haluan antaa kolme viestiä, joita Venezuelan kanssa tarvitsee. Ensimmäinen viesti on se, että Venezuelan kanssa 6.12. vain kaksi kuukautta sitten äänesti eh, rauhan oloissa ja äänesti massiivisissa määrin ja antoi oppositiolle suuren tukensa. Tämä parlamentti on iloinen tuosta demokratian voittokulusta ja vaatii, että pelkästään demokratia ja pelkästään demokratian oloissa voidaan ratkaista Venezuelan kansan ongelmia ongelma. Tämä oli ensimmäinen viesti. Toinen viesti on se, että Venezuelan hallitus ei voi rajoittaa uuden edustajan huoneen valtaoikeuksia. Se on laillisesti koottu edustajainhuone, eikä mitään rinnakkaisia edustajainhuoneita voi olla, eikä tämän edustajainhuoneen valtaoikeuksia voida keinotekoisesti ja, tai laittomasti vähentää ja ottaa toimeenpanovallan käsiin se on aivan selvä 6.12. antetun demokraattisen toimivaltuuden rikkominen. Kolmas viestini on se, että me olemme täällä tänään. Monet puhuvat Chavezista erittäin huonosti. Minäkin voisin puhua Chavezista pahaa. Toiset puolustavat Chavezia. Minä en voisi niin tehdä, mutta molempia kantoja voidaan puolustaa. Haluaisin sanoa jotain, mitä hollantilainen ministeri aivan oikein äsken sanoi. Venezuelan kansan mandaatti on mandaatti dialogia varten, sovinnon tekoa varten. Siellä on nyt kansa, joka vaatii ratkaisua. Siellä on nyt kansan valtuuttama toimeenpano- ja lainsäädäntövalta, ja heidän on käytävä dialogia, koska kansa haluaa ratkaisuja. Kansalaiset haluavat, että Venezuelan vakavat turvallisuushuolto ja makrotalousongelmat ratkaistaan dialogin keinon. Ja minä pyydän kaikilta, että dialogia käytäisiin ja että Venezuelan ongelmat ratkaistaisiin. Sen Venezuelan kansa kyllä ansaitseekin. Faria. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Faria, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä senhor presidente senhor ministro antes de mais quero cumprimentar mitsi caprilis que está aqui hoje conosco a quem agradeço. mitsi caprilisiin viitatin tässä ja hän on täällä meidän joukossamme ja siitä olen kiitollinen. Joulukuun vaaleissa Venetsia hyväksyi demokraattisten kansojen tien, mutta tässä ei kuitenkaan hyväksytty delegaatiot. E- Euroopan unioni itse asiassa ei ole asioiden ja tapahtumien tasalla. Kansa äänesti opposition puolesta ja Maduroa vastaan ja sen takia se sai vaalivoiton suurella enemmistöllä. Ja tätä ei voida mitenkään kieltää. Jos aikaisempi hallinto ja hallitus yritti tehdä kaikkensa pakottaa ihmisiä teloitti, murhasi ja piti poliittisia vankeja, niin tämähän on aivan kauhuelokuvan tarinaa. Ja uhkauksista huolimatta esimerkiksi korkeimman oikeuden politisointiin liittyen ja talouskriisistä huolimatta meidän on tehtävä kaikkemme. Tämä on Venetsian historiassa historiallinen käänne. Ja on tärkeää erottaa vaalituloksen perusteella toimeenpanovalta ja lainsäädäntövalta. Ja tällä hetkellä me epäröimme, kun puhumme esimerkiksi armahdukseen liittyvästä laista ja suojeluun liittyvästä laista. Ja jos näin on, niin emme ole tapahtumien tasalla. Hyvät kollegat, me vaarannamme tässä koko demokratian olemuksen. Kiitoksia. Seuraavaksi äh, edustaja Permi, puolitoista minuuttia Kiitoksia. Nyt on kaksi vuotta erilaisilla kampanjoilla yritetty epävakauttaa Venezuelaa ja monet tässäkin parlamentissa yrittävät samaa. 2002 vallankaappaus, sitten nämä öljyasiat 2013, 11 kuollutta levottomuuksissa, 2014 La Salida-operaatio, jossa Leopoldo Lopes oli mukana 43 kuollutta helmikuu 2005 operaatio Heriko, jossa Antonille Desma oli mukana. Siitä huolimatta, että on kaksi, 20 vaalit pidetty 16 vuoden aikana, niin täällä on ihan jatkuvasti eh, vaalijärjestelmää yritetty deslegitimoida ja äh, esimerkiksi sisäisissä vaaleissa ja silloin kun oppositio 6.12. voitti ja olin siellä todistamassa näitä vaaleja viime vuoden lopulla. Kaikesta huolimatta puhutaan vaalivilpistä ja oppositiokin puhui siitä, mutta sitten ne eivät enää puhuneet, kun saivat selville, että he voittivatkin, mutta ei se mikään täydellinen voitto ollut. Tällä hetkellä edustajain huone ei ole perustuslain yläpuolella. Siellä on myös vastapainoja, esimerkiksi virkamiehiä ja siellä on presidentti. Meidän ei pidä nyt panna öljyä liekkeihin, vaan meidän täytyy saada aikaan muutosta ja vakautumista. Meidän täytyy yrittää saada jännitteet rauhoitetuksi ja ruokkia demokratiaa. Kiitoksia edustaja Kousa. Sininen kortti teille. Oletteko valmis vastaamaan? No niin, edustaja Gonzales, olkaa hyvä. Viimeisissä vaaleissa oli kansainvälinen vaalitarkkailu ja tämä par- parlamentti ei kuitenkaan päässyt paikalle, koska Venezuelan hallitus ei sitä pyytänyt paikalle eikä se pystynyt takaamaan sille turvallisuutta. Siitä huolimatta olin itse paikalla ja näin mitä siellä tapahtui ei ollut siis oikeasti kansainvälistä valvontaa ja seurantaa. Minä olin siellä paikalla, olitteko te? Tokihan minä olin siellä, minä olin siellä seuraamassa näitä vaaleja, jotka olivat Venezuelan lain ja suvereniteetin mukana, joita te ette suinkaan määrä. Siellä oli myös ex-presidenttejä, muun muassa meidän oma aikaisempi presidenttimme. Minä olin hyvin monissa, monilla vaalipaikoilla ja siellä asiat tapahtuivat normaalisti, ei niin kuin te sanoitte. Te yritätte valehdella ja muuttaa todellisuutta, koska ette ole kiinnostunut totuudestakin. Oletteko valmis vastaamaan toiseen kysymykseen, jonka esittäisi edustaja Faria? Mistä? Oletteko valmis vastaamaan toiseen kysymykseen vielä? Ette. Selvä. Sitten jatkamme. Edustaja Sebastian. Gracias. Kiitoksia. Pyytäisin, että pistäisitte tähän talon hieman järjestystä, koska näyttää siltä, että täällä ei todellakaan noudateta vähimmäistäkään äh, elegantiota. Meidän pitäisi huolehtia tässä nyt Venezuelasta ja sehän on minun mielestäni tämä mukava, että hieman käytettäisiin aikaa myöskin esimerkiksi Meksikolle, koska se ei ole maantieteellisesti kovinkaan kaukana ja se on hyvin tärkeä maa. Siellä on valtavasti väkivaltaa, siellä tapetaan ihmisiä, myöskin sanomalehtimiehet. Tämä on ehdotus vain, arvoisa ministeri. Meidän pitäisi onnitella itseämme vaalituloksesta ja sen prosessista ja tämä, tästä demokratian juhlasta, josta täällä, jota täällä on kommentoitu, koska aikaisemmissa vaaleissa ja sitä aikaisemmissa vaaleissa aina aivan selkeästi ne suoritettiin demokraattisesti ja puhtaasti. No mikä Venezuelassa sitten EUn rooli on? Tietysti ihmisoikeuksien puolustaminen, koska se on meidän perussopimuksissamme ja tärkeissä muissa sopimuksissamme, mutta minun mielestäni, minun mielestäni meidän pitäisi tehdä sitä paremmin myöskin Israelissa ja Marokossa, jossa rikokset jäävät rankaisematta ja joiden kanssa meillä on äärimmäisen tai hävettävän kohteliaat suhteet näiden maiden kanssa. Haluamme tukea Venezuelan kansaa, haluamme heille rauhaa ja haluamme tietenkin muokata tai auttaa heitä muokkaamaan sitä talousmallia ja tuotantomallia, joka siellä on. Venezuela on aina elänyt, ja tässä nyt on puhuttu jo savismin edeltävästä ajasta, jota ei koskaan kuitenkaan ole ollut, koska Venezuela on ollut aina öljyn orjuudessa, sen tuottamisen orjuudessa. Ja se tuo mukanaan epävakautta, korruptiota ja väkivaltaa. Jos haluamme saada hyvät suhteet öljyoligarkian kanssa ja hyvät suhteet yhtiöillemme, niin me emme tule auttamaan Venezuelan kansaa samanaikaisesti. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Grazie, Presidente. Kiitoksia puhemies. Niin, Tämä etuoikeutettu asema on meidän nyt nähdä, kuinka politiikassa käytetään yksityisiä intressejä hyväksi ja myöskin monikansallisten yritysten intressejä käytetään hyväksi hallitusten epävakauttamiseksi ja kansan aseman vaikeuttamiseksi. Myöskin puolueen, Maduron puolueen sisällä on selkeitä ongelmia, sisäisiä ristiriitoja on olemassa, elintarvikepulaa, lääkepulaa ja niin edespäin. Mutta tässä tilanteessa hyvin voivat maat, esimerkiksi EUn maat ja USA, mitä ne tekevät, jotta ne parantaisivat Venezuelan kansan tilannetta? Minun mielestäni vastaus on selvä. Me olemme todellisessa taloussodassa, joka on käynnissä bolivarismin hallitsemassa valtiossa. Ja aggressio venezuelalaisia vastaan on tosiasia, sen pystyvät näkemään kaikki. Muistutan tässä joidenkin parlamentin edustajien äh, kauhistuneista puheenvuoroista. Tässä nyt puhutaan Maduron mahdollisesta äh, tilanteesta äh, vaalitappion jälkeen. Rohkaisin venezuelalaisia, etteivät he jättäisi seuraamatta tärkeitä perusarvojaan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Ferrand. Äh, kiitoksia, arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Äh, ainoastaan Ukraina on keskusteluissamme. Äh, latinalais-amerikkalainen maalla on, on erityissuhteet Euroopan maiden kanssa, varsinkin kun ajatellaan monivälistä maailmaa. Tähän liittyy hyvin paljon marksismia ja tässä täytyisi myöskin Monron doktriinista muistaa, koska tähän vaikuttaa myöskin Yhdysvaltain tilanne. Uusi bolivarismi Etelä-Amerikassa tätä käytetään antimarkkisten hallituksen etujen mukaisesti. Mutta nyt kuitenkin äänestysuurnat tässä ovat puhuneet. Ja nyt täytyy sitten käyttää sanktioita, ja tässä nyt on puhuttu hyvin paljon demokratia, demokratiasta, ja GUE tänään ja on aikaisemminkin on hyväksynyt nämä ja on ihaillut näitä diktatuureja, marksisia diktatuureja. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten edustaja Brock. Arvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtaja, te olette oikeassa. Tällaisessa maassa täytyy te- tehdä yhteistyötä ja tämä alkaa sillä, että vaalit tunnustetaan ja näinhän ei tapahtunut. Oikeuksia otetaan pois on jotakin rinnakkaisparlamentteja ja poliittiset johtajat oppositiosta ovat edelleen vankilassa. Tämä on nyt lähtökohta, jota emme saa unohtaa. Ja meidän täytyy katsoa, että Venezuelahan suurimmat öljyvarat maailmassa on kuitenkin kaikkein köyhimpiä maita. Siellä on hyvin paljon rikollisuutta, köyhyyttä, liian vähän oikeusvaltiota, demokratiaa ja tämä jatkuu. Ja tämähän on osoitus siitä, että savismi ja sosialismi johtaa vähempään demokratiaan, vähempään ihmisoikeuksiin ja köyhyyden lisääntymisen. Tämä nyt on se historiallinen tosiasia, joka meidän täytyy myöskin nähdä. Ja ihmettelen, että tässä talossa edustajat puolustavat tätä järjestelmää, tai ainakin toteavat, että tämä ei ole niin kauhea. Vaalit täytyisi hyväksyä ja kansalaisten tahto, koska tämä saa aikaan demokratiaa, eikä se, että pyritään käyttämään jotakin vippaskonsteja. Ja ihmettelen, miten Podemus ja sen ystävät voivat olla Eurooppa, Euroopan unionissa hallituksessa. En ymmärrä tätä. jotka pitävät tätä järjestelmää hyvänä, voivat Euroopan unionissa päästä hallitusvaltaan. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Assis. Kiitoksia puhemies. On aivan totta, että Venezuelan vaalit olivat vapaat, mutta ei ole täysin selvää, että presidentti Maduro olisi eksplisiittisesti tunnustanut vaalien tuloksen. Hän ei ollut ihan samaa mieltä niistä. Hän oli sitä mieltä, että voisi olla olemassa rinnakkaisparlamentti, joka asettaa kyseenalaiseksi edustuksellisen demokratian perustavanlaatuiset laatuiset periaatteet ja vallanjaon periaatteen, joka on aivan perustavanlaatuinen demokratiassa. Ja kansalaisyhteiskunta on nyt täysin tukehtunut. Jotkut suuret poliitikot ovat vankilassa vain siksi, koska he ovat eri mieltä tällä hetkellä vallassa olevien henkilöiden kanssa. Meillä on nyt demokraattinen hallinto siellä, jota täytyy kuitenkin kyseenalaistaa. Tällä hetkellä meidän täytyy nimenomaan antaa solidaarisuutemme niille parlamentin jäsenille, jotka on Venezuelassa valittu. Meidän täytyy sanoa heille, että olemme heidän puolellaan tällä vaikealla hetkellä ja puolustamme heitä tiellä, joka vie Venezuelan kohti poliittisen demokratian takaisinvalloitusta. On muitakin taloudellisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia, mutta ilman poliittista ulottuvuutta ei voi olla sellaista demokratiaa, joka sen nimen ansaitsee. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Haransovaa. Kiitoksia puhemies. No joulukuu antoi Venezuelalle uutta toivoa, mutta se mitä me nyt olemme nähneet Hallitus edelleen ottaa käsiinsä kansan äänen, sillä tällä tavalla nyt demokratia ei voi toimia. Mitä Venezuela tällä hetkellä tarvitsee? Ensinnäkin täytyy ratkaista kirellisimmät ongelmat anteeksi, jotka koskettavat taloutta ja Venezuelan yhteiskuntaa. Täytyy saada aikaan sopimuksia eh, konfrontaatioiden sijaan. Ensimmäinen askel todellisen eh, kansallisen sovituksen eh, ilmapiirin aikansaaminen olisi kaikkien poliittisten vankien vapauttaminen. Toiseksi Euroopan täytyy olla enemmän läsnä Venezuelassa. Pyydän eh, korkea edustaja laajentamaan omaa mandaattiaan ja lisäämään tämänhetkisten Euroopan unionin instrumenttien rahoitusta, jotta voimme vastata vakavan kriisiin, jota Venezuelassa tällä hetkellä eletään. Lopuksi haluan vielä ilmaista erittäin syvän kunnioitukseni ja ihailuni Venezuelan rohkeille naisille. Jotkut heistä ovat täällä läsnä tänään. Esimerkiksi Mitsi Gabriles, hänen tyttärensä Antonietta ja Mari Alejandra Aristikietta, kuten myös Tamara Suhu, Arjanton Tori, jotka eivät tänään voi olla täällä, heillekin ilmaisen ihailuni. He ovat aivan ainutlaatuinen vapauden puolesta taisteleva voima. Muutos, joka Venezuelassa nyt tapahtuu, on suureksi osaksi näiden rohkeiden naisten ansiota. Kiitoksia. Thanks. And next one. Arvoisa puhemies, rouva puhemies, tässä maassa, josta nyt puhumme, joka ei ole pieni maa eikä myöskään vähemmän tärkeä, vaan muistuttaisin, että tällä hetkellä se on YK turvallisuusneuvoston puheenjohtajana, niin tästä maasta nyt puhumme. Meidän täytyy puhua voimakkaasti vapauden puolesta. Olemme nimenneet tässä jo poliittiset vangit Saharan-palkinnon äh, ehdokkaiksi. Ja meidän täytyisi, ja, ja mm, emme pääse tarkailemaan äh, Venezuelan vaaleja valitettavasti. Oppositio puhdisti pöydän kokonaan Maduron joukoilta. Se tapahtui siten, että se unohti lainsäädäntövallan merkityksen ja tärkeyden. Se yritti manipuloida asioita niin, että kansanedustajat eivät saisi aikaiseksi riittävää enemmistöä. Mitä oppositio sitten teki, joka täällä on edustettuna? He yrittävät saada vangit vapaiksi, mutta vangit ovat edelleen vankiloissa Oporotissa ja Antonio Lopez on myöskin vankilassa. Vankien pitäisi päästä vankiloistaan kaduille. He ovat poliitikkoja. Ja Niinpä lainsäädäntövalta ja täytäntöönpanovalta pystyvät lopultakin käymään vuoropuhelua keskenään. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Valenciano. Kiitoksia puhemies tosiasia on se, että joskus hyvätkin uutiset, kuten demokratia, ovat vahvempia kuin ne, jotka yrittävät demokratiaa heikentää. Usein käy niin, että ne, jotka yrittävät heikentää demokratiaa, itse romahtavat ja joutuvat demokratian voittamiksi. Olen aivan varma siitä, että Venezuelan miehillä ja naisilla on edessään paljon toiveikkaampi tulevaisuus nyt, kun kansa vaaliurnien kautta on ilmaissut tahtonsa, nyt kun heillä on demokraattisesti valittu parlamentti, jolla on voimaa niiden muutosten tekemiseen, joita tämä maa tarvitsee. Se nimittäin tarvitsee muutoksia ja sen täytyy päästä ulos kriisitilanteesta, joka on jo melkein humanitaarinen kriisi. Minä en halua täällä esittää espanjalaista, joka ottaa kantaa puoleen tai toiseen Venezuelassa. Mielestäni se ei ole viisasta. Mielestäni meidän täytyy vedota sekä demokraattiseen oppositioon, joka tällä hetkellä on edustajien huoneessa enemmistönä, kuten myös presidentti Maduroon, jotta he ryhtyvät dialogiin ja saavat aikaan siirtymän, demokraattisen siirtymän ja sovituksen. Sitä ihmiset pyytävät ja haluavat nimenomaan vaaliurnien kautta dialogia, sovitusta, demokraattista siirtymää. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Besera Basterihea. Paljon kiitoksia arvoisa ministeri. Puhumme jälleen Venezuelassa. Venezuelassa täällä ja voidaan toistaa sama kuin aikaisemminkin. Poliittiset vangit, kuten Leopoldo López ja Caracas ja Antonio de Lesma, ovat edelleen vankilassa. Venezuelaiset kärsivät edelleen elintarvikepulasta ja maailman korkeimmasta inflaatioasteesta. Maa on kaikkein korruptoitunein maa koko, äh, koko mantereella ja myöskin väkivaltaisin. Humanitaarinen kriisi ja sosiaalinen tilanne on, on päivän polttava ongelma. Mutta onko jotakin tapahtunut sitten viime keskustelun? Koko maailma on jo voinut todistaa, että suurin osa venezuelalaisista haluaa rauhanomaista ja rakentavaa muutosta maahansa päästäkseen eroon Maduron hallinnosta. Mutta näyttää siltä, että hallinto ei näytä täysin hyväksyvän Venezuelan kansan tahtoa ja se on yrittänyt boikotoida kaiken moisin äh, vipaskonstein ja äh, manööverein vaalitulosta. Esimerkiksi äh, sovinnon ja armahduksen laki olisi yksi väline transition aikaansaamiseksi. Mutta tässä vaaditaan myöskin sitoumusta. EUn täytyy vapauttaa kansainvälinen tuki, jotta myöskin uusi kansallisen yhtenäisyyden hallitus voisi suorittaa tarvittavat uudistukset. Minä espanjalaisena ja eurooppalaisena olen vakuuttunut siitä, että jos olemme asianmukaisesti varustautuneita ja teemme asianmukaisia toimia, pystymme saamaan edistystä aikaiseksi. Arvoisa puhemies, eh, hyvin monen vuoden chavismin jälkeen Venezuela on humanitaarisen kriisin partaalla. Siellä ei ole tärkeimpiä peruselintarvikkeita ja tämä tietysti koskettaa kaikkein vähävaraisimpia yhteiskunnan jäseniä. Tilanne on hälyttävä ja meidän on vastattava siihen solidaarisuudella, meidän, mutta meidän täytyy myös tehdä selväksi, että tämä tilanne on suora seuraus politi- politiikoista, politiikoista, jotka autoritaarinen hallinto on eh, vienyt eteenpäin tällä hetkellä koko Venezuelan kansa kärsii kurjuudesta ja on tämän, näiden eh, huonojen poliitikkojen panttivankina. Nyt venezuelaiset ovat käyneet vaaliurnille ja vaatineet muutosta silti herra Maduro eh, sulkee silmänsä kansan tahdolta. Hän yrittää ottaa hallintaansa oikeusvaltion ja saada aikaan perustuslaillisia takeita, takuita ja tukea omalle toimeenpano eh, vallalleen me haluamme, että poliittiset vangit vapautetaan, ihmisoikeuksia kunnioitetaan, oikeusvaltioperiaatetta kunnioitetaan. Tästä Chavez ei välittänyt eikä Chavismo välittänyt. Nyt Etelä-Amerikassa puhaltavat uudet tuulet sen jälkeen, kun demokraattinen oppositio Bolivarin kotimaassa Venezuelassa on voittanut ja San Martinin kotimaassakin eh, kävi samalla tavalla viime vuonna. Siksi meidän täytyy olla hyvin valppaina, olla solidaarisia Venezuelan kansan kanssa, kun he taistelevat vapauden puolesta. Kiitos seuraavaksi edustaja Sorinjo. Ministro, o relações políticas e económicas da União Europeia com América Latina Kansain, EUn ja latinalaisen Amerikan välisten suhteiden vahvistaminen täytyy olla ulkopolitiikkamme keskiössä ja tämä prioriteetti konflikti perustuu näiden kahden alueen arvojen toisiensa täydentävyydelle. Ja tässä yhteydessä Mercosurin kanssa solmittu tai solmittava kauppasopimus pitäisi saada valmiiksi mahdollisimman pian ja Venetsia on osana tätä sopimusta. Tässä yhteydessä Euroopan parlamentin Euroopan unionin täytyy ilmaista närkästyksensä ja paheksumisensa kansainvälisen oikeuden ja oikeusvaltion rikkomuksille Venezuelassa. Maan täytyy kunnioittaa kansalaistensa oikeuksia, omaa, kan, omaa perustuslakiansa ja demokraattisesti valittuja toimielimiään. Euroopan unionin suhteet Venezuelaan täytyy perustaa tälle, mutta on olemassa kuitenkin ää, raja, ra, tietyt rajat, koska oikeusvaltion täytyy olla kaiken pohjana. Venezuelassa se täytyy saada toimimaan. Arvoisa ministeri, korkea edustaja ja puheenjohtaja valtio saavat kaiken tukemme, jotta, voisitte, jotta se voisivat edetä ihmisoikeuksien puolustamisen tiellä Venezuelassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Joulukuun vaalit ovat historiallinen tosiasia 17 vuoden chavismon jälkeen, mutta tilanne on edelleen vaikea. Maduron toimeenpanovallan vastaus ei ole ollut dialogi, vaan vastakkainasettelu. Hän hyvin nopeasti eh, nimitti korkeimpaan oikeuteen 13 tuomaria omia miehiään, otti haltuunsa myös kontrollimekanismin edustajanhuoneen suhteen ja perusti tällaisen rinnakkaisen parlamentin hän myös kolme parlamentin jäsentä vapautti tehtävistään. Tilanne on sitä paitsi taloudellisesti ja sosiaalisesti hyvin vakava. Presidentti on nyt tällaisen taloudellisen kiire- ja hätäohjelman kuuntelematta oppositiota pannut eteenpäin. Kansainvälinen yhteisö, tämä parlamentti, ja haluan lähettää täältä solidaarisia ja lämpimiä terveisiä Mitsi Gabrielisille ja hänen tyttärelleen sekä Todille Desmalle. Huomenna Venetsian edustajan huoneessa tulee esiin lainsäädäntöehdotus poliittisten vankien vapauttamiseksi. Toivon, että se menestyy ja että nämä mielivaltaisesti vangitut henkilöt pääsevät vihdoin vapauteen, kuten olemme pitkään jo vaatineet. Lopuksi haluan sanoa, että Venezuela vaatii poliittisten vankien vapauttamista, dialogia, konsensusta, ymmärtämystä ei voida tehdä yksipuolisia päätöksiä, taistella olla oikeusvaltion vastaisia ja harrastaa petoksia. Siellä on autoritaarisella hallinnolla pitkät perinteet ja kuten Devostis Stier on sanonut nyt, tällä hetkellä muutos on hyvässä tuulessa, vaikka Maduro vielä yrittääkin vastustaa valitettavasti. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Kelam. Kiitoksia. Jo melkein 70 vuoden ajan taloudellinen ja demokraattinen kehitys maassa, jolla on paljon luonnonvaroja, on ollut halvaantunut tiukan poliittisen vallankäytön takia ja hallituksen välintulon takia. Tulos on ollut sellainen, että kun nyt yksi ainoa puolue on käyttänyt poliittista valtaa, niin se on vaikuttanut ihmisoikeuksien rikkomuksiin, korruptioon ja moniin muihin asioihin. Viime vuonna talouskasvu äh, talous äh, heikkeni 10 prosentilla ja myöskin äh, kehitys usealla prosentilla. Tämä on erittäin hirvittävää poliittisille johtajille, mutta kaksi vuotta sitten 43 kansalaista kuoli hallituksen voimien takia tuhansia pidätettiin. Myöskin Leopoldo Lopez ja monet muut ovat edelleen vankilassa. Nyt tarvitaan oikeudenmukaisuutta ja muutosta. Ja tämä sitten toteutui kaksi kuukautta sitten. Ongelma on kuitenkin se, että epäilemme, että presidentti Maduro ei ole valmis jakamaan voima, voimavaroja, niin me tarvitsemme kansainvälistä dialogia kriisin ratkaisemiseksi, mutta Venezuela tarvitsee ihmisoikeuksien kunnioittamista. Tämä on se kriteeri, kriteeri millä kriisi pystytään torjumaan. Kiitos. Mrs. Jimenez, do you... Edustaja Jimenez, haluatteko sinisen kortin esittää tässä vai tuleeko tämä tuonne Catch the Eyehin? Catch the Eye. Yes. Then first one. Ensimmäinen puhuja tässä menettelysemän puolueluettelo on edustaja Pospisille. Arvoisa puhemies, kuuntelin hyvin tarkasti tätä keskustelua ja uskon, että EU EUn ja neuvoston täytyy painostaa presidentti Maduroa, jota hän kunnioittaa vaalien tulosta. On hienoa puhua vuoropuhelusta, sovittelusta, mutta tässä täytyy olla kaksi osapuolta. Kaksi osallistujaa ja presidentin puoli tällä hetkellä kyllä puuttuu. Toiseksi uskon, että parlamentin täytyy ryhtyä merkittäviin muutoksiin, koska kyse ei ainoastaan armahduksesta ja muista asioista, vaan oikeusvaltioperiaatteen uudistamisesta Venezuelassa, koska tätä ei objektiivisesti nähtynä ole tällä hetkellä kun katsotaan esimerkiksi mitä korkein oikeus teki, kun se poisti kolmen parlamentin jäsenen mandaatin, jos parlamentti ei voi toimia, Venezuela ei voi toimia ilman tätä oikeudenmukaisuutta. Ja nämä viestit ovat sellaisia, että meidän pitäisi kertoa tämä venezuelalaisille. Kiitoksia puhemies Mm, joulukuun vaalien tuloshan osoittaa, ettei kansa ole samaa mieltä siitä, miten edellinen hallitus on työskennellyt. Ei kannata sitä. Ja myös se talouskriisi on aiheuttanut tyytymättömyyttä. Uudessa hallituksessa on jännitteitä ja me näemme, että oppositio on saanut lisää voimaa. Nyt halutaan ohjata asioita Maduron vastaiseen suuntaan. Euroopassakin on puhuttu tästä aiheesta hyvin paljon, mutta jotkut asiat eivät Venezuelassa ole niin tärkeitä. Me näemme suuria yhteiskunnallisia reaktioita siellä, mutta nyt puhutaan esimerkiksi sosiaalisten, sosiaalisen perusteen myönnettyjen asuntojen yksityistämisestä. Maassa, jossa hyvin monet ihmiset asuvat hyvin vaatimattomasti. Sitten EU ja Venezuelan välinen suhde. Tässä on kyse molempien osapuolten intresseistä ja myös puuttumattomuuden periaatteestakin. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Jakovčić. Gospođo predsjedavajuća, izbori su... Arvoisa puhemies, vaalit joulukuun kuudentena Venezuelassa toivat uutta toivoa Venezuelan kansalaisille. Ja toivottavasti tämä uusi toivo tuo paremman tulevaisuuden tälle kansakunnalle, joka on joutunut kokemaan kovia ja toivottavasti se auttaa heitä myöskin käyttämään maan resursseja kaikkien kansalaisten eduksi eikä ainoastaan moni kansallisten yritysten eduksi. Se, mitä nyt haluaisin tässä todeta, on se, että Venäjällä on kaksi vaihtoehtoa, kaos tai vuoropuhelu, so- sopiminen tai väkivalta. Ne, jotka valitsevat väärän puolen, tulevat olemaan vastuussa siitä, mitä Venezuelassa tulee tapahtumaan pyydän, että tässä pyritään menemään dialogin sovittelun tielle ja toivon, että myöskin presidentti Maduro te tekee samoin, mikäli hän toivoo kansalaisilleen hyvää. Kiitos. La situación actual la conocemos todas Tämänhetkisen tilanteen tunnemme kaikki. Venezuela hallitsee arkkidiktaattori Nicolas Maduro, joka on vienyt kansansa taloudelliseen tuhoon ja humanitaariseen kriisiin, jota ei koskaan ole aikaisemmin nähty diktatuurin, omais, diktatuurin kommunismin ja chavistisen politiikkansa myötä. Ja tämän parlamentin pitäisi toimia äänitorvena jälleen kerran, jotta nämä asiat saataisiin kaikkien tietoon ja jotta voitaisiin pyytää poli- myöskin poliittisten vankien vapauttamista jotka vangittiin Maduron äh, toimesta ja oikeudellisten lonkeroiden avulla. On pystytty osoittamaan on osoitettu, että Maduro yrittää eliminoida kaikki henkilöt, jotka eivät kannata chavismia. Venezuela, Venezuelan kunnon kansa pyytää äh, oikeutta ja kärsii. Se on kahlittuna kahleisiin ja Euroopan parlamentti tai parlamentti haluaa avaimen, jotta nämä kahvet voitaisiin avata. Vapauttakaamme siis Venezuelan kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt sitten viimeksi, viimeisenä vielä edustaja Jimenez Becerril, ja hän on viimeinen, joka pyysi puheenvuoroa. Kiitoksia paljon puhemies. Minulla oli kunnia olla todistamassa sitä, miten tämä erittäin painokas opposition vaalivoitto tapahtui. Me olimme pienessä salissa, joka oli aivan täynnä ihmisiä ja vakuutan teille, että opposition ensimmäiset sanat eivät olleet voiton julistamista Maduroa vastaan, vaan käden ojennus ja kiitos venezuelaisia kohtaan, yhtenäisyyden viesti ja luottamus siihen, että tämä ele tulisi takaisin hallitukselta heitä kohtaan. He yrittivät avata vankilat, jotta poliittiset vangit Leopoldo Lopes Antonio Ledesma pääsisivät sieltä pois, ja jotka ovat siellä siksi, että he ajattelivat toisella tavalla. Haluan täällä kiittää Mitsi Caprilisia ja hänen tytärtään Maria Corinaa ja muita eh, ihmisiä, jotka ovat minulle henkilökohtaisesti kertoneet yksikin fysioterapeutti, joka oli mukana yhdessä mielenosoituksessa ja vangittiin vain siksi, että hän oli mukana siellä. Haluan kiittää näitä kaikkia ihmisiä ja ennen kaikkea Venezuelan kansaa, joka on tämän suuren voiton takana. Tästä ei voida ottaa askelia taakse, vaikka moni täälläkään sitä ei halua tunnustaa. Kiitos. Kiitoksia. Nyt sitten herra Kundes. Paljon kiitoksia. Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa toteamalla, kuinka tärkeää on ollut kuunnella tätä keskustelua ja jälleen kerran korostaa tämän keskustelun merkitystä. Kaksi eh, kuukautta joulukuun kuudennen eh, vaalien jälkeen. Tämän keskustelun merkitys on ensinnäkin se, että vaalit joulukuun kuudentena tuottivat eh, merkittävän tuloksen. Suurin osa Venezuelasta antoi selkeän mandaatin parlamentille tehdä päätöksiä, jotta voitaisiin vastata näihin maahan kohdistuviin haasteisiin. Me olemme kuulleet paljon keskustelua siitä, miten me voimme Euroopan puolelta auttaa tämän prosessin sopeutustoimissa – jotta kriisistä päästäisiin eroon, jonka venäläiset tuntevat tällä hetkellä. Ja nyt on tärkeää korostaa perustuslain merkitystä. Se tarjoaa lainmukaisen rauhalliset, äh, lainmukaiset rauhalliset puitteet demokratialle ja poliittiselle toiminnalle. Ne, jotka haluaisivat tässä mieluummin käyttää tuollaista e-, ei-perustuslaillista toimintaa ja tällainen mahdollisuus on olemassa, heidän täytyy tietää, että he tässä kyllä ottavat valtavan vastuun kantaakseen, koska tilanne on erittäin vaikea tällä hetkellä maassa taloudellisesta ja turvallisuussyistäkin. Ja jos vuoropuhelua ei ole, niin on olemassa riski, että tämä tilanne ristäytyy käsistä. Ja tästä syystä onkin tärkeää, että me edistämme nämä edistämme näitä kahta asiaa, vuoropuhelua ja perustuslaillisuutta, koska vaihtoehtoja ei ole. Meillä ei voi olla yhtä ilman toista. On tärkeää, että Euroopan unioni korostaa tätä omassa politiikassaan Venezuelan suhteen. On myöskin jälleen kerran tärkeää mainita, ja on hienoa, että täällä on myöskin Venezuelan delegaatio paikalla – aktiivinen ei ainoastaan tuki, vaan myöskin kiinnostus poliittisten vankien tulevaisuudesta, koska mehän täällä pyrimme edistämään ihmisoikeuksia ja on tärkeää myöskin tämä ottaa mukaan. Ja havaitsen, että me kaikki haluamme tukea Venezuelan kansalaisia tässä hankalassa taloudellisessa ja turvallisuustilanteessa tarkoitus on päästä eroon poliittisesta polarisoinnista, joka on ratkaisujen esteenä. No mitä Eurooppa voi nyt tehdä auttaakseen Venezuelan kansalaisia, on se, että pyritään saman poliittiset toimijat ymmärtämään, mitä on tapahtunut, katsomaan vaalien tulosta, konstitutionaalisuutta ja myöskin, että to, toimitaan rakentavan vuoropuhelun hengessä, ei ole vaihtoehtoja. Tässä mielessä parlamentaarinen kontekstinne, jota olette tässä kehittäneet, on äärimmäisen tärkeä. Haluan kiittää eh, niitä kunnianarvoisia jäseniä, jotka ovat viime vuonna lähteneet Venezuelaan viemään eurooppalaista tukea, viestiä, jotta saadaan aikaiseksi rauhanomaisia perustuslaillisia ratkaisuja. Ja nämä ovat tehokkaita jos siellä on paljon eri maiden edustajia tästä talosta. Ja haluaisin myöskin rohkaista ulkoisen valiokunnan delegaatioita ja katsoa, voisitko lähteä Venezuelaan. Mutta jälleen kerran haluan, haluan todeta, että on hienoa, että parlamentti pitää tämän asian edelleen agendalla ja että pyritään samanaikaiseksi perustuslaillinen ja rauhanomainen ratkaisu Venezuelassa. Paljon kiitoksia. Kiitos. Keskustelu on näin päättynyt. Seuraava asia esityslistalla on suullinen kysymys neuvostolle. YK on yleissopimus sijoittajan ja valtion